So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses. Entschuldigung für die Verspätung, aber die... Sydämellisesti tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Olen pahoillani, että olen myöhässä, mutta maan viljelijät tukkivat tien ja nyt olen puoli tuntia myöhemmin täällä kuin olisin halunnut olla. Sydämellisesti tervetuloa kokoukseen siis ja Meillä on kohta yksi esityslistan hyväksyminen. En näe, että täällä huomautuksia olisi, joten se on hyväksytty. Kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Onko siitä jotain sanottavaa? Siinä on jotain sanottavaa. Meillä on täällä ryhmä, vierailijaryhmä Pohjois-Irlannista ja toivotamme heidät sydämellisesti tervetulleeksi tänne valiokuntaamme. Sitten meillä on ensimmäinen tärkeä kohta esityslistallamme, kohta kolme keskustelu Katrin Jeslän Lanellin kanssa. Hän on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtaja. EFSA siis. Rova Jeslän Lanell, sydämesi tervetuloa tänne valiokuntaan, uuteen Euroopan parlamenttiin. energisesti täällä teemme työtä sekä uudet että vanhat jäsenet ja meillä on useita asioita käsiteltävänä, joten annan teille heti puheenvuoron, jotta aikaa ei hukattaisi. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kunnianarvoiset arvaiset parlamenttiin jäsenet. Olen oikein kiitollinen mahdollisuudesta puhua juuri nimetylle ENVI-valiokunnalle ja päivittää tietojanne Euroopan elintarviketurvallisuusviraston toimista. Olen oikein kiitollinen mahdollisuudesta puhua uudelleen nimetellä Envivaliokunnalle ja päivittää teille tilannetta liittyen Euroopan elintarviketurvallisuusvirastoon. Ensiksi haluaisin onnitella teitä valinnasta Euroopan parlamenttiin ja toivotan teille menestystä uudessa tehtävässänne kun uusi parlamentti aloittaa kautensa, tiedämme, että elintarviketurvallisuuteen liittyy haasteita, kuten myös niihin liittyviin kansanterveyden ja ympäristökysymyksiin. Euroopan tieteellisenä elintarviketurvallisuuden vahtina me odotamme työskentelevämme yhdessä teidän kanssa vastataksemme näihin yleisiin haasteisiin. Tänään voin kertoa teille miten olemme edenneet ja myöskin voin vastata kaikkiin kysymyksiin, mitä teillä on. Kanteli myöskin tarjoaa hyvän muistutuksen siitä, että viranomainen on teidän käytössänne ja valmiina tukemaan teitä ja päätöksentekoonne riippumattomalla tieteellisellä neuvonannolla. Mainitsen sanan tieteellinen ja useamman kerran sillä on tärkeää painottaa, että meidän ydintoimintaamme on tieteellisen tiedon, ne, tieteellisten neuvojen tarjoaminen ja viestiminen. Ja meillä ei ole mitään management-roolia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen perustettiin 2002 tehtävänä tarjotaan vankka ja riippumatonta tieteellistä perusta Euroopan päätöksentekijöille, Euroopan parlamentille, Euroopan komissiolle ja jäsenvaltiolle sekä viestimään tehokkaasti ää, elintarvike- ja ravintoketjuriskeistä. Meillä on peruskirja, jonka pohjalta me olemme sitoutuneet toimimaan tieteellisen erinomaisuuden, seurattavuuden, itsenäisyyden ja reaktiivisuuden pohjalta yhteistyössä lukuisten sidosryhmien kanssa. Nämä elintarvikkeisiin liittyvät kriisit, joita viime vuosikymmeninä on tapahtunut, mer- alleviivavat tarvetta äh, tehdä riskiarviot erikseen ja riskihallinta toisaalta erikseen ja äh, täytäntöönpano tätä uutta elintärkeää turvallisuuden mallia, mikä on vahvistanut elintarviketurvallisuutta EU-ssa ja palauttanut luottamuksemme, kuluttajaluottamuksen ja markkinaosapuolten luottamuksen ravinnon tarjontaa. EFSAn kannalta on kriittisen tärkeää, että meillä on käytettävissämme asiantuntevuutta laajalla alalla vastataksemme mitä erilaisimpiin kysymyksiin riskinhallitsijoilta. Meidän käytössämme on yli 1500 asiantuntijaa kautta Euroopan, jotka epäitsekkäästi antavat aikansa Euroopan kuluttajan suojeluun. Sen tieteellisen komitean ja kymmenen tieteellisen paneelin kautta EFSA tarjoaa riskiarvioita Euroopan tasolla. Meidän perussäännöksemme antaa meille laajan mandaatin. Se kattaa koko ruokaketjun ja siihen liittyy myös muita kysymyksiä, kuten eläinten terveys ja hyvinvointi, kasvinsuojelu ja ravitsemus. Yhä enemmän meitä pyydetään työskentelemään alueilla, joita ei perinteisesti pidetä elintarviketurvallisuuteen kuuluvina. Suuri yleisö tarkastellessa meidän lausuntoja saattaa ihmetellä, miksi me käsitellään sellaisia kysymyksiä kuin kalojen hyvinvointi, GMOiden ympäristöriskit tai torjunta-aineiden tehokkuus. Mutta elintarviketurvallisuus on kattava alue ja ravintoketjuun kuuluu monta toisensa kytkennettä linkkiä. Elintarviketurvallisuus ja ympäristö ovat läheisessä kytköksessä ja kestävyys ruoantuotannon käytänteissä on meille kaikille tärkeää. Yhteistyön jäsenmaiden kanssa on keskeistä meidän kyvyllämme to- saada tuloksia, ja meillä onkin läheiset yhteistyöt ää, jäsenvaltioiden kanssa kaikilla organisaation tasoilla. Hätätilanteissa yhteistyön merkitys korostuu. Esimerkiksi Irlannin viranomaisten halukkuus jakaa dataa ja tietoa nopeasti ja työskennellä läheisesti kanssamme dioksiini tapahtumien yhteydessä viime vuonna oli, oli korvaamatonta EFSAlle. Ää, meidän muodolliset yhteistyörakenteet ovat hyvin vakiintuneet ja meidän neuvoantava foorumi äh, yhdistää asiantuntijoita 27 elintarviketurvallisuusvirastosta ja sitä tukee kansallisten yhteyspisteiden verkosto, joiden prioriteetteja ovat tietysti informaation jakaminen ja riskin viestintä. eli 300 toimivaltaista eurooppalaista organisaatiota työskentelevien kanssa, niin 2009 me olemme rahoittaneet projekteja jäsenvaltioissa 7 miljoonalla eurolla. Meidän yhteistyöponnistelumme siirtyvät nyt integroinnun riskin arviointikapasiteetin rakentamiseen jäsenvaltioiden ja EU-tasolla, mikä vaatii, että työohjelmamme nivotaan mahdollisimman läheisesti niin, että Euroopan arvokkaat resurssit tullaan harkitusti käyttämään. Me yhä rakennamme toimivia työsuhteita meidän sisarvirantojen kanssa EU-ssa, jotta voisimme hyödyntää synergiaa. Me olemme yhteistyössä Euroopan taudin valvonnan ja ehkäiskeskuksen kanssa esimerkiksi antibiootti, vastu, antibioottien vastu, vastustuskykyisten äh, bakteerien ja eläimistä tarttuvien tautien yhteydessä. Samoin me olemme yhteistyössä Euroopan lääkeviraston kanssa Äh, kasvipohjaisten ja äh, eläinlääkkeiden kanssa ja Euroopan kemikaaliviraston kanssa. Me jaamme kiinnostuksemme kemikaaliriskäytännön kanssa. EFSA on nykyään vakiintunut organisaatiossa on 450 työntekijää, kaksi kolmasosaa heistä on tieteellisissä tehtävissä. Me pyrimme siihen, että viranomainen kykenee nopeasti antamaan korkealaatuista tieteellistä neuvontaa. Meidän täytyykin ennakoida ja ennakkosuunnitella muutosten vaikutu, ehdotettujen muutosten vaikutusta lainsäädäntöön. Ja siksi vuoropuhelu teidän kanssanne on ratkaisevaa. Luvan myöntämiseen liittyvä työtaakka, tehtäviin liittyy oikeudellisia takarajoja, vaatii tällä hetkellä 35 prosenttia resursseistamme. Nämä sovellukset liittyvät eh, elintarvikkeiden ja rehun lisäaineisiin, makuaineisiin, GMOihin – pakkauksiin, torjunta-aineisiin, uus, uusiin ruoka-aineisiin ja viime vuodesta lähtien terveysväittämiin. Ja viime vuonna me julkaisimme ensimmäiset lausuntomme terveysvaikutuksia koskevista lausumista, 94 lausuntoa kolmesta väitteestä ja heinäkuussa 2010 aikataulun mukaisesti me olemme antaneet vielä 1200 lausuntoa lisää. Sen lisäksi komissio tulee palauttamaan noin 2000 väitettä meille, josta halutaan lisätietoa, ja me saamme 500 uutta terveysväittämää. Ja työtaakan suhteen nämä luvut ovat itsestään selviä, ja me tarvitsemme kirjattavasti resursseja, jotta me mandaatista selviämme. Totta kai EFSAn dieettituotteisiin, ravitsemuuteen ja allerg- jäljittävällä paneelilla, joka käsitteli terveysväittämiä ja muitakin tärkeistä tehtäviä päätöksentekijöiden tukemisessa liittyen terveeseen, ruokava- terveeseen ruokavalioon, ylipainoisuuden ja liikalihuvuuden vähentämiseen Euroopassa. 2010 me aiemme julkaista viitearvot makroravinteille, jotka ovat välttämättömiä äh, ruokavalion ohje- ohjeistuksessa. Ää, äh, 2008 me julkaisimme noin 500 tieteellistä tuotosta ja 2009 tämä tulee kasvamaan noin tuhanteen. Ja paljon tätä välittyy sovelluksiin. Me tarvitsemme tuollaista tuottavuutta, koska meille annetut mandaatit lisääntyvät jatkuvasti. Laatu ja hyvä ajoitus ovat myös ratkaisevia EFSAn uskottavuuden kannalta, ja sitä varten me olemme luoneet laadun takausjärjestelmän tieteelliselle tuotokselle ja luoneet tällaisen fast track nopeutetun menettelyn dramaattisiin tapahtumien reagoimiseksi. Meitä on pyydetty toimimaan nopeasti eh, ja antamaan neuvoja, jotta voidaan varmistaa, että eh, kiireelliset tilannet eivät muutu suuriksi 90-luvun aikaisiksi kriiseiksi, jotka saavat eh, vaikeuttaa terveyden tai vaikeuttaa kaupankäyntiä. Sellaiset kysymykset, kuten melamiini ruuassa, ovat asioita, joihin on reagoitava viikoissa tai päivissä eikä niinkään kuukausissa. Ja olemme erittäin iloisia, että pystymme tekemään päätöksiä ajoissa. Lainsäätäjien neuvo vaikuttavat kansalaisten päivittäiseen elämään ja ottamalla kaikki toimijat mukaan yritämme kuunnella kaikkia elintarvikeketjun toimijoita, erityisesti ympäristöryhmiä ja kuluttajaryhmiä. Tämä on erittäin tärkeää meillä erityisesti GMO-kysymysten suhteen. Siellä erot ovat hyvin suuria eri toimijoiden välillä. Olemme äh, nyt uusimassa äh, konsultatiivisten äh, sidosryhmien foorumia, siihen kuuluu, sen jäsenyyttä siihen kuuluu maanviljelijöitä, elintarviketeollisuuden edustajia, vähittäismyyjiä, kansalaisjärjestöjä ja kuluttajaryhmiä, jotta voisimme varmistaa, että meidän toimemme ovat tehokkaita ja relevantteja. Vaikka EFSA on lisännyt kapasiteettiaan tiedottaa riskeistä tehokkaasti, me emme saa pysähtyä. Tämän valiokunnan tuki on ollut erittäin tärkeää, jotta olemme voineet toteuttaa tehtäviä. Ja kiitän tästä suuresti. Vuonna 2008 tulin tänne keskustelemaan Envi-valiokunnan kanssa 2009-2013 strategista suunnitelmasta. Me olen erittäin kiitollinen hyvästä palautteesta, jota saimme. Tuo suunnitelma, joka määrittelee ne haasteet, joita Euroopan elintarviketurvallisuudella on lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja käsittelee sitä, miten aiomme niitä niihin vastata, niin sen hallintoneuvostomme hyväksyi joulukuussa 2008 ja me nyt olemme panemassa näitä päätöksiä täytäntöön. Se on pohjana meidän vuosittaiselle työohjelmallemme ja me olemme jakaneet, esitelleet vuoden 2010 ohjelmasuunnitelmamme myös Euroopan parlamentille. Tuossa ohjelmassa on kaksi tärkeää aloitetta vuodelle 2010, jotka ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan varmi, vahvistaa EUn riskinarviointia ja jota varten tarvitsemme teidän tukeanne. Ensimmäinen näistä aloitteista liittyy tiedonkeruuseen ja analyysiin. Kyky kerätä ja analysoida tietoa on kaiken työmme pohja. Vuonna 2009 me olemme julkaisseet yhdeksän suurta raporttia elintarvikkeiden saastumisesta ja elintarvikkeisiin liittyvistä sairauksista. Toukokuussa me eh, julkaisimme eh, yhteisön raporttiin elintarvikkeisiin liittyvistä taudeista, jossa mahdollistaa riskinhallinnointi riskinhallinnointien salmonella ohjelm- vähentämisohjelmien valvontaan. Te olette saaneet myöskin vuosittaisen o- raporttimme torjunta-ainejäämistä jäämistä vuoden 2007. Ja tämän vuoden loppuun mennessä annamme teille myös raportin elintarvikkeiden ja rehun turvallisuuden tiedon keruusta, joka arvioi tämänhetkisen tilanteen Euroopassa, tunnistaa mahdollisia heikkouksia ja antaa suosituksia. Voin kertoa teille jo nyt, että tässä raportissa on otettu esille se, että täytyy saada laajempaa tietoa elintarvikekulutuksesta, jotta voitaisiin arvioida riskejä. Siis yksinkertaisesti sanottuna, verrattuna, jotta voisimme tietää, millaisia riskejä kuluttajat kohtaavat. Meidän on tiedettävä, mitä kuluttajat syövät. Elintarvikkeiden kulutustiedot eivät ole aina saatavilla kaikista jäsenvaltioissa, eivätkä ne aina ole verrattavissa toisiinsa. Pan-eurooppalainen elintarvikkeiden kulutus tutkimushanke, jonka aiomme aloittaa vuonna 2010, antaa erittäin tärkeää tietoa EFSAlle ja myös siihen liittyy muitakin toimia, esimerkiksi ravinnon alalla, jossa näitä tietoja tullaan käyttämään, jotta meillä olisi tieteeseen pohjaavia ruokavaliotavoitteita. Ja näitä tietoja myös jäsenvaltiot, tutkimuslaitokset ja komissio voivat käyttää tämän kokoinen tavoite, jossa, jolla on selkeitä hyötyjä eurooppalaisille kuluttajille, niin sitä varten tarvitaan mm, laajoja resursseja ja EFSA on kyllä valmis laittamaan paljon resursseja tähän hankkeeseen kuin se pystyy. Se kuitenkin tulee tarvitsemaan myöskin tukea EU-rahastoilta ja jäsenvaltioilta. Toivottavasti parlamentti tukee tätä hankettamme. Toinen avain aloitteemme vuoden 2010 työohjelmassamme liittyy nousevien riskien tunnistamiseen. Eurooppa voi reagoida nopeasti kiireellisiin elintarviketurvallisuusuhkiin, mutta on myös tärkeää, että me olemme proaktiivisia ja tunnistamme ja arvioimme riskejä ennen kuin ne vaikuttavat ruokahuoltoomme. Siksi tällä hetkellä, siksi me aiomme esitellä ensimmäisen vuosikertomuksen nousevista elintarviketurvallisuusuhista Euroopassa vuonna 2010. Luottamus elintarvikehuoltoomme on rakennettu vuosien aikana, mutta kuten Eurooppa on jo kokenut, se voi tuhoutua yhden tapahtuman seurauksena. Siksi meidän on tunnistettava ajoissa nousevia tai uudelleen nousevia riskiä jotka saattavat johtua esimerkiksi globalisaadusta kaupasta, ilmastonmuutoksesta tai teknologisista innovaatiosta. Tätä varten tarvitaan yhteistyötä globaalilla tasolla ja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tieteellinen komiteamme ja paneelimme niiden avulla nousevien riskien yksikkömme tutkii tilannetta niin että mahdolliset riskit voidaan, voidaan rajoittaa Euroopassa. Vuoden 2010 äh, avainhankkeillemme tarvitsemme tukea. Ne tulevat edistämään eurooppalaisten kuluttajien äh, etua ja parantamaan työmme tehokkuutta. Meillä olisi kunnia ja ilo esitellä nämä toimet teille ja siksi haluaisinkin kutsua teidät EFSAn toimipaikkaan Parmaan Italiaan. Kiitoksia mielenkiinnosta ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Ja, Frau Gisler Laniel, vielen Dank für die Präsentation. Kiitoksia tästä työnne esittelystä. Virastohan on to- kehittynyt todella paljon vuodesta 2002. Parlamenttihan on ollut kyllä luulakseni aina avulias, mitä tulee toiveisiin saada lisää henkilökuntaa ja laajempaan budjetin. Nyt meillä on täällä useita puheenvuoropyyntöjä ja annan puheenvuoron ensin Richard Seberille. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa toiminnanjohtaja, kiitoksia puheenvuorostanne. Kuten tiedätte, elintarviketurvallisuus ja sen yhteys GMOihin äh, on hyvin tunteita herättävä aihe ja äh, se koskettaa suuresti kansalaisiamme. Tietääkseni yhtään äh, geneettisesti modifoitua modifioitun elintarvikkeen lupaa ei ole kielletty virastossanne, vaikka useat tieteilijät näkevät näissä GMOissa joitakin riskejä. Ehkä voisitte lyhyesti kertoa meille, miten teette päätökset tällä alalla ja miksi tähän mennessä nämä kielteiset tutkimukset eivät ole kovinkaan paljon vaikuttaneet teidän päätöksiinne. Toinen kysymys liittyy uuselintarvike säädöksiin. Tässä teillä on hyvin, olette suunnitelleet hyvin läheistä yhteistyötä American Food and Drug Administrationin kanssa. Ehkä voisitte hiukan kertoa tästä. Kukaan Euroopassa ei varmaan halua amerikkalaisia standardeja. Se aiheuttaa meille edustajille hiukan huolta ja olisin mielelläni kuullut teidän mielipiteenne tästä. Ja sitten viimeinen kysymykseen liittyy nanomateriaaleihin mitä uutta tietoa teillä on liittyen riskinarviointiin. Tämähän on teknologia, joka on hyvin lupaavaa ja joka on jo osittain päässyt elintarvikkeisiin asti, mutta ehkä voitte kertoa meille viimeisimmät tiedot. Kiitos Richard Zeber, Linda McEvan. Um, kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos, että harva johtaja tulitte taas kokoukseen. Me odotamme yhteistyöltä uudessa parlamentissa puhutte terveysväittämistä, mikä on hyvä asia. Ja ehkä onnistutte eliminoimaan joitakin enemmän harhaanjohtavia väitteitä, mutta lähden näistä ravintoprofi, ravintoprofiileista. Viime lainsäädäntökaudella me halusimme äh, äh lopettaa sen, että ruoat, jos oli elintarvikkeita, jos oli runsaasti rasvaa tai suolaa, voisivat sieltä terveysväitteitä. Voisitko kertoa, mitä on nyt tapahtumassa? Viime vuon viikolla minua alkoi huolestuttaa, kun nyt alko, ihmiset lähestyivät minua kertoa, että neuvottelut alkavat nyt ajaton raiteeltaan ja että komissio alkaa sallia terveysvoitteet ruuille, jotka eivät suoraan sanoen voi olla terveellisiä. En tiedä, mikä tilanne on. Mutta nykyyrityksen mukaan tällaisia väitteitä ei voi sitä Tehdäänpä selväksi. Kysymys ei ole siitä, etteikö näitä markkinoita saisi myydä. Kysymys on siitä, saako niihin liittyä terveysväittämiä. Missä vaiheessa tilanne nyt on? Thank you very much, Chris Davis. Kiitoksia, Chris Davis. Thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja painotitte EFSAn rooli erityisesti elintarviketurvallisuuden alueella. Mutta sen mandaatti ja työtaakka on myös kasvanut, mainitset geenimunellut organismit ja muut. Minä olen esittänyt kysymyksiä mehiläisistä ja niiden henkiin jäämisestä. Mutta mihin raja vedetään? Komissio alkaa pitää EFSAna biodiversiteettiin äh, mestarina. Ja kysymys on, onko jollakin tuotteilla, jotka saattavat olla harmittomia tai sitten eivät ihmiselle, niillä on vaikutuksia hyönteisiin. Ja jos tällaisia kysymyksiä sinulle annetaan, se äh, ilman tarkempaa asian perehtymistä arviointia näyttää siirtyvän ihan uusille alueille. Miten te suhtaudutte tähän kysymykseen, että te tarkastelette luontoa kokonaisuudessa. Ehkäpä tämä pitäisi jättää jollekin muulle virastolle, ehkäpä ympäristövirastolle tai vain kemikaalivirastolle. Thank you. Sandrine Bellier. Kiitoksia, Sandrine Bellier. Merci, monsieur. Kiitokset, puheenjohtaja. Hyvä viraston johtaja. Minä haluaisin palata yhteen tärkeimpiin riskiarviointikysymyksiin, eli maissi 210 monsanto maissiin riskiarviointiin. Ja nyt minä erityisesti viittaisin näihin maissin geneettisesti muunneltuihin osiin. Näitä ei pitäisi Euroopassa olla. 2008 komissio pyysi EFSAlta tehokkaampaa valvontaa geenimuunneluille tuotteille ja sitten toivottiin myös, että ympäristöriskejä voitaisiin paremmin arvioida. Ja EFSA on kuitenkin sitten julkisesti ilmoittanut, että se ei pysty arvioimaan pitkän aikavälin ympäristövaikutuksia. Minulla olisi tässä kysymyksiä ja toivoisin, että te vastaisitte tässä meille. Hyväksyttekö te sen, että nämä pitkän aikavälin geenimaanmuunnellut tuotteet, eivät, niitä ei voi arvioida? kunnolla riittävästi ja miten EFSA voi antaa myönteisen eh, tiedon kesäkuussa 2009 Monsanto-maissista, vaikka sillä onkin kielteisiä vaikutuksia tietyille tuotte- muille tuotteille. Ja sitten kolmanneksi tämä tästä maissilajikeesta kysyisin, eikö tästä pitäisi olla riittävät perusteet tuolle maissilajikeelle kieltää sen eh, tuominen ja tuottaminen unionissa. Kiitoksia. C'était très très vite, les interprètes. Tämähän meni puhuitte aika nopeasti, eli aina kun luette tätä tekstiä, niin se saattaa vaikeuttaa tätä tulkkausta. No, Ehkä voitte vastata näihin kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee toimiin, joita olemme tehneet GMOssa. Ehkä voin antaa teille joitain lukuja. Äh, voin kertoa teille, että EFSAn syntyhetkistä lähteen olemme noin 100, äh, itse asiassa 98 GMO-hakemusta käsittäneet, käsitelleet, ja joistain näistä olemme antaneet jo tieteellisiä lausuntoja. Näistä 98 kahdeksan hakemusta – on vedetty pois. Hakijat ovat itse vetäneet hakemuksensa pois sen jälkeen, kun olimme pyytäneet lisätietoja. Jotta olette oikeassa äh, sanoessanne, että emme ole tehneet vielä kielteisiä lausuntoja, jos ymmärrän kielteisen lausunnon sellaiseksi, että me pidämme tätä äh, mahdollisena riskinä joko ympäristölle tai terveydelle. Mutta äh, on hyvä huomata se, että kun olemme joiltain hakijoilta pyytäneet lisätietoja, hakijat ovat vetäneet hakemuksensa takaisin. Minä tulkitsen tämän niin, että me tunnistimme mahdollisen huolenaiheen ja että hakijat eivät pitäneet järkevänä riskinarviointiprosessin ja luvanvaraistamisprosessin jatkamista. Tämä on otettava huomioon. Toinen luku, joka on tärkeä, on se, että 95 prosenttia hakemuksista, jotka me saamme, me, olemme, me niistä pyydämme lisätietoja hakijalta, joten me olemme hyvin aktiivisia, proaktiivisia lisätietojen pyytämisessä varmistaaksemme, että riskinarviointimme on riittävää. Mainitsitte yhteistyön, jota meillä on, ei ainoastaan uuselintarvikkeista, vaan yleensäkin Food and Drug Administrationin kanssa Yhdysvalloissa. Ehkä voin laajentaa tätä kysymystä ja sanoa, että me pidämme tätä tärkeänä että me Euroopan tieteellisenä riskinarviointielimenä kehitämme kansainvälistä yhteistyötä ensinnäkin, jotta voisimme hyötyä riskinarvioinnista ja kaikesta sitä tiedosta, jota on jo olemassa Euroopan ulkopuolella, mutta myös, koska meidän mielestämme on tärkeää, että me vaikutamme myös siihen työhön, jota tehdään kansainvälisissä järjestöissä. Ja siksi me teemme myös työtä Codex Alimentariossa komission tukena ja myös OECDssä riskinarviointi suuntaviivojen kehittämisessä. EDA on myös tärkeä kumppanimme. Mutta meidän mielestäni on tärkeää, että äm, äm, että teemme yhteistyötä Food and Drug Administration kanssa ja olemme tehneet sopimuksen heidän kanssaan. Siitä on ollut hyötyä esimerkiksi nanoteknologian ja GMOiden suhteen. Olemme sillä tavoin päässeet käsiksi tietoihin, jota ei ole mahdollisesti julkaistu, mutta joka on kuitenkin olemassa Yhdysvalloissa. Siis kyse on arkaluontoisista tiedoista ja tällä tavoin me teemme yhteistyötä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa ja eurooppalaiselle tieteelliselle organisaatiolle, kuten EFSAlle, on tärkeää, että saamme parhaat mahdolliset tiedot käsiimme ja vaikutamme myös muiden työhön. Nanoteknologiasta ja nanopartikkeleista sanoitte, että tämä on aihe, joka on kehittymässä. Me saimme viime vuonna mandaatin komissiolta. Se pyysi meitä tunnistamaan ja arvioimaan mahdollisia riskejä ja vaaroja, jotka liittyvät tämän teknologian käyttöön elintarvikkeissa ja rehussa. Me olemme julkaisseet ensimmäisen tieteellisen lausunnon. Tämä on erittäin vaikea alue, koska meillä on hyvin vähän tietoa olemassa turvallisuuskysymyksistä ja myöskin vaikutuksista ympäristöön. Tällä hetkellä me jatkamme työtä tämän asian parissa. Erityisesti katsomme, olisiko mahdollista, että auttaisimme komissiota kehittämään ohjausasiakirjoja, mitä tulee sääntelyprosessiin. Mutta tämä on erittäin vaikea ala. Tieteellinen komiteamme on tässä vaiheessa sanonut, että toksikologiset tutkimukset, joita käytetään – perinteisiin tuotteisiin. Niitä voidaan käyttää, mutta tarvitaan riskinarviointia tapaus tapaukselta kaikkien näiden partikkeleiden suhteen. Me olemme jo kahta hakemusta arvioineet nanopartikkeleiden suhteen. EFSassa yksi on elintarvikepakkauksen komponentti, ja tämän tuotteen suhteen sanoimme, että on hyvin epätodennäköistä, että tämä aiheuttaisi riskejä kuluttajille, koska pakkausmateriaalista ei siirtynyt nanopartikkeleja elintarvikkeisiin. Me olemme myös saaneet toisen hakemuksen, jossa käytettäisiin nanopartikkeleita rehussa, ja tämän suhteen olemme saaneet, että meillä on liian vähän tietoja riskinarvioinnin tekemiseen terveysväittämistä ja erityisesti kysymyksenne liittyi ää, äh, ravintoprofiiliin. Me olemme antaneet tieteellisen lausunnon ja tämä on nyt komission ja jäsenvaltioiden työn pohjalla, koska kuten varmasti muistatte, EFSA ei voi tehdä päätöstä ravintoprofiilista, vaan jäsenvaltioiden ja komission on se tehtävä. Me autamme komissiota tämän työn valmistelussa erityisesti olemme käyttäneet tietoa, joka meillä on EFSassa, arvioidaksemme eh, erilaisten järjestelmien toimivuutta eh, ravintoprofiilien saralla. En voi nyt eh, vastata kysymykseen siitä, mennäänkö oikeaan vai väärään suuntaan. Tämä on riskinarvioijan päätös. Me olemme nyt antaneet komissiolle tieteellistä erilaisia neuvoja ja e, autamme heitä myös järjestelmän e, toimivuuden arvioinnin suhteen, mutta riskinarvioiden on lopulta tehtävä päätös tästä asiasta. On totta, että se työ, mitä me teemme, että siihen liittyy yhä enemmän osa-alueita, jotka eivät suoraan mutta ehkä kuitenkin epäsuorasti liittyvät elintarviketurvallisuuteen. Varmasti tiedätte, millainen vaikutus, keskinäisvaikutussuhde eh, ympäristöllä ja terveydellä on, ja ympäristön saastuminen saattaa vaikuttaa kielteisesti elintarvikkeidemme puhtauteen. Toisaalta eh, elintarviketuotantoprosessit mm, taas vaikuttavat ympäristöön joten olemme olleet yhä enemmän mukana ympäristöriskin arvioinnissa, mutta osana toimivaltuuksiamme. Me emme ole laajentaneet toimivaltuuksiamme sen ulkopuolelle kuin mitä EFSAn perustamissäädös määrittelee. Tämä erityisesti koskee GMOita. Siinä sen suhteen vaaditaan, että EFSA antaa myös arvioita GMOiden kasvattamisen vaikutuksista ympäristöön. Toinen esimerkki on se, että kun me käsittelemme elintarvikelisäaineiden hakemuksia, meidän on myös arvioitava tämän lisäaineen vaikutus ympäristöön. Lisäksi säännöllisesti arvioimme erilaisten aineiden vaikutusta eh, elintarvikeketjuun, kuten esimerkiksi kadmium ja lyijy. Mitä tulee mehiläisiä, jotka mainitsitte, eh, että ne saattaisivat olla toimivaltuuksien ulkopuolella, on tärkeää huomata, että eh, eläinten terveys on täysin osa toimivaltuuksiamme. Tämä olemme oppineet 90-luvun elintarvikeskandaalien aikana. Kaikki, mitä tapahtuu elintarvikeketjussa ja alkaa maatilalta eläimistä, niin sillä voi olla vaikutusta meidän terveyteemme. Joten eläimet ovat osa toimivaltuuksiamme ja on tärkeää huomata, että torjuntaiden käyttö, mutta myös eläinsairaudet, niillä voi olla vaikutuksia mehiläisten terveyteen. Ja siksi olemme aloittaneet vähän aikaa sitten yhteistyöhankkeen jäsenvaltioiden kanssa. Tätä ovat pyytäneet sekä komissio että useat jäsenvaltiot. Ensinnäkin siis keräämme tietoja ja sitten analysoimme nämä tiedot auttaaksemme jäsenvaltioita siinä, että ne voivat paremmin tunnistaa tämän, näiden suurten mehiläisongelmien syyt. Näitä ongelmia on ollut useassa jäsenvaltioissa. Mehiläiskannat ovat romahtaneet. Ja tässä, tällä, tässä yhteydessä teemme siis tosiaan työtä mehiläiskysymyksen parissa. Monsanto 810. Me säännöllisesti päivitämme ohjausasiakirjamme. Nämä ovat asiakirjoissa me ja GMO-paneeli kuvailevat, mitä tapahtuu muilla aloilla, kuvailevat riskinarviointimetodeja, joita he käyttävät. On erittäin tärkeää, että nämä metodo, tämä metodologia kuvaillaan erittäin tarkasti. Avoimuussyistä ja tietenkin otamme huomioon myös viimeisimmät tieteen kehitykset. Joten me säännöllisesti päivitämme tämän ohjausasiakirjan, jossa kuvailemme metodologiaa. Ja äh, mainitsitte, että meitä on pyydetty päivittämään tämä osio, joka liittyy ympäristöriskinarviointiin, joka on jo äh, tämänhetkistä riskinarviointia osa. Ja erityisesti meitä pyydettiin tekemään työtä geamoiden pitkän tähtäimen vaikutusten saralla ja katsoa, miten voimme vahvistaa pitkän, tähtä, pitkän kestoisten riskien vaikutusten arviointia. Me olemme eh, tämän jo ottaneet mukaan riskinarviointiimme, mutta on kyllä sanottava, että tämä on erittäin vaikea ala, koska pitkän tähtäimen riski tarkoittaa, että meidän on myös kerättävä tietoa GMOiden olemassaolosta pitkältä ajalta. Ja Euroopassa olemme Meillä on kokemusta GMOiden käytöstä noin kymmenen vuoden ajalta, ja kuten tiedätte, hakijat ja jäsenvaltiot niiden on valvottava ja kehitettävä ympäristövalvontaohjelmia, joten jokaisen hakemuksen pohjalta me arvioimme GMOiden vaikutusta ympäristöön, mutta me teemme työtä ohjausasiakirjojemme päivittämisessä, että voisimme vahvistaa käyttämäämme metodologiaa. Mutta tämä on jatkuva prosessi. Se, mitä tieteilijät sanovat tänään, saattaa olla väärin huomenna. Meidän on otettava tämä huomioon. Me voi keskeyttää riskinarviointin kehittämistä sen takia, koska tiede tulee muuttumaan. Me voimme ainoastaan sanoa, että tämä on se, mitä me tiedämme, ja sanoa, mitä epävarmuuksia tähän liittyy vastatakseni myös teille ohjausasiakirjan päivitys liittyy myös GMOiden vaikutusten arviointiin, ei kohdeorganismeihin. Tätä me teemme, mutta kehitämme tätä myös eteenpäin. Joten yhteenvetona haluaisin sanoa, että tietenkin meidän on jatkettava kaikilla aloilla, mutta erityisesti näillä uusilla aloilla, kuten nanoteknologia, GMO, e, kloonaus, e, metodologian vahvistamista, mutta meidän on myös e, katsottava riskin arviointia ja perustettava se siihen tieteelliseen tietoon, joka meillä on tänä päivänä käsissämme. Thank you very much. Uh, then... Hyvä on, kiitoksia. Sitten meillä on vielä neljä muuta kysyjää. Kartika Ja, dank u wel, voorzitter. En Katrien, bedankt dat je hier weer bent. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin ihan ensiksi kiittää teitä siitä, että näiden kahden ja puolen vuoden ajan, jonka, jotka minä olen ollut välittävänä tekijänä tässä, niin olette aina auttanut ja ollut valmis vastaamaan kysymyksiimme ja olette aina vastannut nopeasti kaikkiin kysymyksiin myös. Ja minun täytyy huomauttaa myös, että työparlamentin ja EFSAn välillä on ollut oikein hyvää. Olemme aina voineet myös arvostella teidän toimianne ja esittää kriittisiä kysymyksiänne myös. Ja olette sitten niihin vastannut aina, niin kuin juuri äskenkin. Nyt minä olen juuri äskettäin kuullut, että entistä enemmän analyyttisiä monosoidin glutaminaatteja 621 numeroa mononatrium glutaminaatteja on ollut liikkeellä ja minä haluaisin tietää, kun näyttäisi siltä, että näillä on mahdollisuuksia aiheuttaa allergioita ja vaikuttaa terveyteen. Onko EFSA tehnyt näistä tutkimuksia ja onko uusia tutkimuksia tehty, uusia analyysejä näistä glutaminaateista tehty? Ja sitten minä haluaisin tietää myös EFSAn henkilöstön tilanteesta. Me olemme kuulleet hyvinkin kriittisiä uutisia sieltä ja minun täytyy huomauttaa, että EFSA on aina vastannut hyvinkin korrektisti näihin, mutta viimeksi, viimeisimmässä kirjeenvaihdossa me olemme saaneet parlamentilta kirjeen ja toivoneet itsenäistä tutkimusta henkilöstön sisällä eh, saadaksemme tietää, missä mennään. Te sanoitte, että kyllä vuonna 2008 tämän tyyppinen tutkimus jo suoritettiin ja siinä vastattiin niihin kriteereihin, jotka komission henkilöstösäännöissä on, mutta parlamentilla oli selkeä tavoite esittää kysymys, koska tilanne oli aivan erityislaatuinen. Eli onko nyt ajateltu pikapuoliin järjestää tällainen tutkimus henkilöstön sisällä. Voisitteko kertoa? Ja sitten myös näistä ravintoprofiileista. EFSA on huomauttanut, että uutta tutkimusta on myös tekeillä aspartaamista. Onko nyt uutta tietoa aspartaamista ja vaikuttaako se sitten jotenkin EFSAn eh, tulevaan toimintaan? Kiitoksia. Kiitoksia Rova Liotar, hän oli yhteyshenkilömme EFSAan ja kiitoksia myös siitä työstä, jota olette tehneet viime vuosina. Se on ollut erittäin hyödyllistä. Sitten seuraava puhuja on edustaja Grostet. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä johtaja. On aina suuri ilo saada tänne tulla kuulemaan eh, teidän esityksiänne ympäristövaliokuntaan. No olette jo vastannut aika moniin kysymyksiin, jotka meitä kaikkia kiinnosti täällä. Palaisin kuitenkin vielä näihin uuselintarvikkeisiin. Te olette jo toiminut ja olettekin juuri hyväksymässä näitä uuselintarvikkeita. Te olette juuri tuo keskustekijä tässä ja juuri te olette, teidän yksikkönne on arvonta, arviointiviranomaisena. Teille tulee vuosittain paljonkin pyyntöjä. On kyse sitten luonnontuotteista tai sitten sellaisista tuotteista, jotka eivät ole Euroopassa hyvin tavanomaisia, mutta joita muilla mantereilla kyllä kovasti syödään. Eli, tai sitten uuselintarvikkeista, joita maataloustuotanto ja jalostustuotanto tuottaa. Onko jotakin nopeutettua menettelyä olemassa, jotta voitaisiin antaa lupa tämän tyyppisille uusille tuotteille? Ja miten tämä nopeutettu järjestely toimii? Se varmasti olisi tarpeellinen tietyissä tapauksissa, kun on nopeasti sanottava, että Euroopasta ei saa lupaa tuolle tai tuolle uudelle tuotteelle. Tai sitten siitä syystä, että joskus on tässä innovaatiotakin tuettava, ei meidän tule jarruttaa tätä näitä uusia keksintöjä. Eli onkohan teillä Tämä tietysti on teille uusi lisätaakka, puhuitte siitä juuri äsken ja sanoitte, että te tietysti teillä on entistä enemmän vastuualueita, mutta onko teillä riittävästi henkilöstövaroja ja resursseja ylipäätään hoitaaksenne tämän tyyppistä uutta vastuuta? Tietysti välttääksemme sen, että jotakin täysin tarpeettomia myöhästymisiä teidän työssänne tapahtuisi. Ja miten te sitten käytätte hyväksenne sitä asiantuntijuutta, jota voisitte saada esimerkiksi kansallisilta viranomaisilta? viranomaisilta elintarviketurvallisuuskysymyksissä. Ja miten tämä järjestelmä toimii näiden kansallisten järjestelyjen ja sitten teidän yksikkönne välillä. Kiitoksia. Merci, Corinne Lepage. Kiitoksia Corin Lepage. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitos myös eh, yksikön johtajalle, kun tulitte tänne kokoukseemme. Pieni kysymys nanoteknologiasta ja suuri kysymys geenimuunneluista tuotteista. Nanoteknologiasta ensiksikin juuri sanoitte meille, että teille olette tästä nyt tehnyt kaksi asiantuntijalausuntoa ja toinen on vielä tekeillä hivenen. Eikö tämä ole vähän huolestuttavaa, kun tiedämme, että nyt on 150 nanopartikkelia, eh, joita käytetään elintarvikkeissa ja kosmetiikkatuotteissa ja sitten, et, eikö olisi kuluttajan, eurooppalaisen kuluttajan syytä saada tietää koko tästä luettelosta. Ja sitten näistä geenimuotoiluista tuotteista pari sanaa. Kaksi sanaa ensiksikin tästä menettelytavasta ja sitten sisällöstä. Jos mietimme tuota menettelytapaa, niin ympäristöministerineuvosto vuonna joulukuussa 2008 toivoi, että EFSAn toimintaa parannettaisiin eri toten, kun kyse on eh, tieteellisestä epävarmuudesta. Missä ollaan nyt menossa? Voisitteko sanoa, tahdotteko pysyä tässä konsensusmenettelytavassa? Sehän on johtanut meille, meidät siihen tilanteeseen, että saadaan ainoastaan myönteisiä lausu, lausuntoja, enkä tiedä, onko sekään aivan paras tilanne. Ja sitten, saa, sitten ja sitten me toivoisimme, että tätä tieteellisiä tuloksia saataisiin aina järjestelmällisesti myös meidän parlamentillemme tiedoksi. Ja kuten esimerkiksi tuo maissi, eh, tuo geenimuunneltu tuote, jota olette eh, tutkinut jo pitkän aikaa, meni tieteellisen tutkimuksen läpi. Eikö tulisi löytää joku toinenkin paneeli kuin se, joka ensimmäistä kertaa tätä tuotetta kävi läpi, jotta saataisiin uusikin lausunto tästä samasta tuotteesta. Ja sitten kolmanneksi eh, nuo itse tutkimukset te tietysti, jos nyt oikein ymmärsin, niin teette näitä tutkimuksia niille, jotka niitä pyytävät ja siihen sitten saada erityisesti näistä geenimuunnista tuotteista. Eikö olisi syytä, että te voisitte saada myös itsenäisiä riskiarviointitahoja mukaan tähän geenimuunneltujen tuotteiden arviointiin ja sitten myös geenimuunneltuun aineistoon. Näin voitaisiin tehdä tutkimuksia siinä, sitä silmällä pitäen, että nykyisellään on suorastaan kielletty kenen tahansa tutkijan saada päästä esimerkiksi geenimuunnelluista tuotteista näihin tietoihin itsenäisesti mukaan, koska nämä yritykset kieltävät tämän näiden tietojen käyttöön. Eikö EFSAn olisi syytä helpottaa, ja helpottaa tätä pääsyä juuri näihin tietoihin yksi, itsenäisistä tutkimustahoista. Nämä kysymykset sitten tuosta menettelytapakysymyksestä lisäisin siihen vielä pari asiaa. Tuo biovalvonta, siitä puhuitte juuri äsken. Te varmasti tiedätte, että tuo valvonnan taso on hyvin heikkoa suurimmassa osassa Euroopan unionin jäsenvaltioita ja on hyvin vaikea saada mitään selkeää kuvaa siitä, mitä oikeasti tosiaankin tapahtuu Eli meidän täytyy nyt saada kuitenkin tietää, että tuota biovalvontaa ei välttämättä ole vielä kaikkialla toteutettu. No niin, ja sitten vielä puhuisin tästä sisällöstä. Te olette hetki sitten antaneet suontuisan mm, tuloksen tietyille geenimuodoisille tuotteille, kolmannen sukupolven tuotteille. Siinä on sekaisin resistenssigeenejä ja sitten näitä kasvinsuojeluaineita geenimuunnellussa muodossa. Jotkut jos muistan, muistaakseni 22 niistä ei ole saanut mitään etukäteistutkimusta osakseen. Ei, eli eikö tässä ole selvästi havaittava ongelma, että annetaan myönteinen lausunto tällaisille GMO-tuotteille, jotka e, sietävät ja kestävät näitä kasvinsuojeluaineita ja hyönteismyrkkyjä, ja jotka, josta ei tiedetä, minkälaisia vaikutuksia niillä on terveyteen. Tämä minun mielestäni on hyvin tärkeä kysymys, ja me mietimme erityisesti tätä kysymystä monet, ja tahtoisin kuulla, vastauksenne tähän kysymykseen etenkin siitä syystä, että nämä kasvinsuojelukysymykset tulevat aina vain uudestaan e- Euroopassa esille ja minkä takia nämä GMO-kasvinsuojelukysymykset eivät aiheuta sitten millään tavalla ongelmia. Kiitoksia. Merci beaucoup, Anna Rosbach. Kiitoksia, Anna Rosbach. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi tuhannet kiitokset teidän kattavista vastauksista ja kiinnostavasta esityksestä, rouva johtaja. Tässä on estetty monta ajankohtaista kysymystä. Minulla on hyvin klassinen kysymys. Tämä liittyy siihen, että meidän rehotuotannossa puhutaan ää, kasveihin ainetta sanoin, että mä tiedän, mikä vaikutus sillä on lihan vaikutukseen ja mitkä sen pitkä aikavälin vaikutukset on, eli allergiat. Mitä teette tälle? Dankeschön, Vittorio Prodi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtaja. Haluaisin kysyä liittyen äh, pakkausmerkintöihin, jotka saattavat koskea niin kutsuttua turvallisia tuotteita, mutta yksittäin otettuna ne eivät anna tietoa tai antavat hyvin epätarkkaa tietoa ravintoarvoista. Miten voimme taata, ettei käytetä niin kutsutaan turvallisia tuotteita väärin, että niillä on huono vaikutus ruokavalioon, niin miten voimme edistää hyvää ruokavaliota myös liittyen tuotteisiin, jotka, joita, joissa ei ole pakkausmerkintöjä, kuten esimerkiksi hedelmät, vihannekset, joita ostetaan pakkaamattomina. En tiedä, voiko EFSA sitä tehdä, mutta EFSA on kuitenkin paras ehdokas. Se voisi yrittää antaa eurooppalaisille kansalaisille kaikki mahdolliset tiedot, jotta hänellä voisi olla tasapainoinen ruokavalio, kun ottaa huomioon, miten suuri riski liikalihavuus on terveydelle. Yes. Up to you to answer. Olkaa hyvä, te voitte vastata. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ystävällisistä sanoista, Ravaliota. Mitä tulee glutaminaatteihin, en kykene välittömästi vastaamaan. Sen voi sanoa, että alamme kaikkien lisäaineiden EU-ssa markkinoitujen lisäaineiden uudelleenarvioinnin. Komissio on sitä pyytänyt. Aloitamme ruoan väriaineilla ja tämän kuun lopulla tulemme kertomaan, mitkä ovat ensimmäiset värit ovat, joiden parissa olemme työskennelleet nämä ovat nämä kuusi säännettä, jotka olivat tässä Southampton tutkimuksessa, joissa todettiin mahdollisia käyttäytymisvaikutuksia jostakin ruoan väriaineesta. Joten tulemme ruoan lisäännet käymään uudelleen läpi. Ja palattuani Parmaan voin antaa teille ajankohtaisempaa tietoa, missä men- mennään glutaminaatin suhteen ja milloin se uudelleen arvioidaan. mitä EFSAn henkilöstöön tulee. Jari, organisaation merkittävästi kasvattua 450. Olemme lähes äh, organigrammimme maksimissa. Me voimme vielä rekrytoida 230 lisätyöntekijää heti alusta. pidimme huolta siitä, että kykenemme saman töihin ihmisiä, joilla on vaikka tieteellinen ja viestintätausta, erityisesti 2007-2008 aloimme mitata organisaation houkuttelevuutta henkilöstölle ja asiantuntijoille. Yksi työkalu, jota me käytämme, kuten kaikki muutkin, on henkilöstön servitutkimus. Ja käytämme tätä myös asiantuntijoiden keskuudessa. 2008 teimme toisen servitutkimuksen, jossa oli yli sata kysymystä. Ja Marraskuussa tällä vuonna teemme saman harjoituksen uudelleen ja näin vuosittain eteenpäin. Selvittääksemme olemme organisaationa houkutteleva. Yhteenvetona ensimmäiseen tutkimuksen tulos oli aika myönteinen. Tämä on minun kokemus johtajana. 87 prosenttia henkilöstöstä pitivät tutkimuksen puitteissa, että olivat tyytyväisiä ja ylpeitä – työskennellessä Nefsassa, mikä on hyvä signaali. Kaikki ei ole helppoa. Työtaakka on lisääntynyt, organisaatio on nuori. Yhteistä kulttuuria ja näkemystä täytyy kehittää, samoin henkilöstö, politiikkaa. Olemme merkittävästi edistyneet siinä. Sen lisäksi olemme ylläpitäneet henkilöstön vaihtuvuustason sopivana. Se kertoo myös organisaation houkuttelevuudesta, mutta aina mielelläni lisää tietoja, jos haluat tietää seuraavan henkilöstö surveyn tuloksista, joka aloitetaan pari viikon kuluttua. Aspartaamin suhteen meillä oli 2008. Vahvistimme Tämä lisää hänen turvallisuuden ja päivittäiset viitearvot. Mutta kuten tiedätte, tämä on ollut hyvin kiistaa herättävä lisäinen. Olemme päättäneet erityisesti iso britannian pyynnöstä. Olemme päättäneet selvittää, voisimmeko käyttää joidenkin jäsenvaltioiden raportoimia äh, keissejä, jotka liittyvät äh, allergian kielteisiin vaikutuksiin tai liikaherkkyyteen. Iso-Britannia on tehnyt selvityksiä asiasta. Se on tarjonnut näitä meidän ja 27 kansallisen viraston käytettäväksi niitä. Meillä on marraskuussa kokous. Asiasta tulemme laatimaan myös raportin, tieteellisen sellaisen, joka tulee olemaan käytettävissä julkista kuulemista varten. palamme asian. Ei meillä välttämättä ole merkittäviä epäilyjä asian suhteen, mutta avoimena ja seurattena organisaationa on tärkeää, tällaisessa kiistanaisessa kysymyksessä on tärkeää seurata tapauksia, joita jossain jäsenvaltiossa suuri yleisö raportoi. Rankkasteet uusien elintarvikkeiden asetus lisää EFSAn työtaakkaa entisestään, erityisesti koska menettely on keskitetympi, takarajat tiukemmat, ja koska kolmansista maista tuo, tuodut uuselintarvikkeet luovat uuden ulottuvuuden – Eli todistustaakka on käännetty. Meidän on osoitettava, että niillä on mahdollisesti kielteisiä terveysvaikutuksia. Muilla alueilla hakijan täytyy todistaa, että tuote on turvallinen. Tämä muuttaa arvioiden organisointia. EFSAn taakka lisääntyy. Yleensä ja erityisesti uuselintarvikkeisiin liittyen on kohtuullista sanoa, että budjettiviranomaiset ovat tukeneet meitä, ja erityisesti parlamentti. Joten tähän asti rahoitus on ollut riittävää, mutta totta on myös, että me tarkastelemme kasvavaa työtaikkaa, erityisesti liittyen uuteen hyväksyttyyn lainsäädäntöön mainitsitte uuselintarvikkeet. Mutta ensimetkin pitäisi mainita. Odotamme satoja hakemuksia. Älykkäät ja aktiiviset pakkausmateriaalit. Ja myös sovellus, joka liittyy muovin kierrätysprosesseihin. Rehun lisäaineet. Meidän on arvioitava uudelleen seuraavan kolmen viiden aikana yli 2005 rehun lisäainetta. Me tarvitsemme edelleen asianmukaista rahoitusta ja sitä kautta teidän tuken, tukeanne. Pyrimme EFSassa optimoimaan voimavarojen käyttöä, emme pidä vain lisäresursseja. Pidämme huolta resursseista. Olemme edistyneet, tulemme edistymään myöskin sovellusten käsittelyssä. Voimme tehostaa sitä. Työskentelemme enemmän kansallisten tieteellisten organisaatioiden kanssa, kuten mainitsitte. Ja pyydämme kansallisilta turvallisuusviranomaisilta tai tieteellisiltä organisaatioilta apua sovellusten valmisteluvaiheessa erityisesti. Me pidämme kaikkia näitä EFSAn resursseina, mutta on reilua sanoa, että tulevaisuudessa saatamme tarvita lisää resursseja ja sakemusten määrä kasvaa. Ja jos useampia jäsenvaltioita halutaan työhön mukaan, ja jos halutaan niitä kehittämään asiantuntemustaan, meidän pitää lisätä myös kansainvälisten, kansallisten tieteellisten organisaatioiden ja elintarviketurvallisuusviranomaisten rahoitusta. Nanopartikkelien ja teknologian suhteen meillä on mandaattimme puitteissa paljon töitä. Nanopartikkelit, jotka saattavat joutua ruokaan tai rehuun tai prosesseihin, jotka johtavat ravinnon tai rehun tuotantoon, esimerkiksi kosmetiikan alueella, markkinoilla on paljon nanopartikkeleita, mutta se ei kuulu meidän rooteliin mitenkään. Ehkä olette kiinnostuneet datasta, jota tältä alueelta sokeutuu. Tämä saattaa olla relevanttia nanopartikkeleiden asuutta ravinto- tai rehuketjussa, mutta me analysoimme ainoastaan nanopartikkeleita ruoan, rehun tai niihin liittyvien prosessien kautta GMOten suhteen. Sanotaan kaiken useampia asioita. Antaisin neuvosto 2008 suosituksesta, jossa neuvosto ilmaisi suosituksensa ei ainoastaan, mutta myöskin eurooppalaisista riskinarvioinnista ja erityisesti EFSAn työstä. Olemme nämä suositukset tarkkaan lukeneet. Pidämme niitä EFSAn työtä tukevana. Kaikki ei ole täydellistä, mutta ne tukevat EFSAn työtä ja alleviivat erityisesti, miten tärkeä tieteellinen riskinarviointi sekä terveyden ja ympäristön suhteen on tärkeää. Tämä on ainoastaan yksi askel menettelyssä, mutta erittäin tärkeä sellainen. Me otamme huomioon neuvoston suosituksia. Erityisesti kaksi tärkeää suositusta tehtiin. Ensinnäkin työn transparenssin lisääminen – ponnistelemme yhä enemmän tällä alueella havainnollistakseni tätä. Voin kertoa, että 14.15. syyskuuta meillä oli tänä vuonna Brysselissä kokous, ja se oli tutkijoita eri taustoista, paneeleista, mutta myös jäsenvaltioiden asiantuntijoita, jotka ovat mukana GMOiden riskiarvioinnissa, teollisuuden ja kansalaisjärjestön asiantuntijoita – Greenpeace, maan ystävät ja Euroopan ympäristövirasto olivat mukana. Toinen esimerkki tästä on, meillä oli parmassa kokoisessa Greenpeace ja maan ystävät oli kutsuttu keskustelemaan meidän ja paneelin ja henkilöstömme kanssa Monsanto A810. Me olemme esittäneet siitä tieteellisen lausunnon, ja niin jotkut organisaatiot ovat esittäneet jotain kommentteja. Näistä kommenteista heidän kanssaan on keskusteltu. Keskustelemme Ellen Riisi 62, joka on myös GMO. Meidän suositusriski riskin arvioinnille ymmärrettiin väärin koskien seurantaohjelmaa. Meidän täytyy riskin hallinnoilta saada enemmän panostusta tähän. Tämä on tärkeää liittyä riskin arviointiin. Data täytyy kerätä enemmän seurannan yhteydessä. Keskustelin myös Greenpeacein ja maan ystävien kanssa työtavoistamme ja neuvoston suosituksista liittyen meidän riskinarviointiin. Toinen aspekti, joka on neuvoston tärkeä suositus, liittyy tapaan, jolla työskentelemme jäsenvaltioiden kanssa. Tietäneet, että MON A80 suhteen meillä on ollut paljon yhteyksiä jäsenvaltioiden asiantuntijoihin. Pidämme huolta siihen, että tieteelliset lausuntomme ottavat kantaa kaikkiin näkökohtiin, jotka jäsenvaltioiden asiantuntijat ottavat esille. Meidän lausunnossamme on liite. Siitä on erittäin pitkä liite. Kuuluisa liite G. Ja olemme keränneet kaikki jäsenvaltioiden kommentit, ja jossa vastaamme kuhunkin kommenttiin. me liittyen GMOihin, kuin muihinkin alueisiin. Pidämme huolta että vähemmistön näkemykset hu- huomioon. EFSAssa on käynyt niin, että pari viikon tai kuukauden kuluttua paneelien työn puitteissa käy niin, että konsensusta ei synny. Meillä on paljon esimerkkejä, jossa meillä on yhden, kahden useamman paneelin jäsenen vähemmistölausunto. Tämä on tapahtunut eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän paneelin työssä ja vähän enemmän äskettäin hieman paneeli, paneeli joka työskenteli resistenttien kanssa, resistenssin kanssa liittyen GMOista ja luontoon siirtyneen aineksen kanssa – Tällaista saattaa sattua. Me emme rakenna mistään konsensusta, vaan pidämme huolta siitä, että jos vähemmistö mielipide on olemassa, se lausunnossa me asianmukaisesti kuvataan, ja että yleissä saa sen käyttöönsä. Me emme peittele niitä. Se ohjaa meidän työtämme. Työskennellessä me pidämme myös huolta siitä, että epävarmuudet ilmaistaan, mitä sanoin. Tieteessä on kysymys epäilystä ja kysymysten esittämisestä ja kaikilla riskinarvioinnin alueilla me pitäydymme sanomasta, että asiat ovat varmoja. Joskus meiltä puuttuu dataa, epäile voi olla, ja silloin ilmaisemme ne asianmukaisesti. Tieteellinen me on laatinut suuntaviivat tieteelliselle paneelillemme siitä, miten epävarmuutta ilmaista eri alueilla. Tämä on erityisen hankala tietyillä alueilla, kuten puhutaan uudesta, kun puhutaan uudesta teknologiasta, jossa epävarmuus saattaa olla runsasta. Esimerkiksi kloonauksen suhteen totesimme, että data oli hyvin vähän – riskinarviointi oli hyvin vaikeaa. Joskin sanomme, että käytettävissä olevan datan pohjalta ja korkean epävarmuuden asteen huomioiden sanomme, että elintarviketurvallisuuden ja kloonauksen yhteisellä alueella huolenaiheita eivät ole, mutta eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä varaumia meillä oli. EFSA emme pelkää haasteita, haastamista. Tieteeseen kuuluu keskustelu. Teidän täytyy vapaasti voida esittää argumentti. Me pidämme huolta siitä, että keskustelussa on laatu. Esimerkiksi tämä A813. Oli tällainen verrokkivertailun perustuva arvio. Särttiin kysymyksiä GMOiden tilasta vaikutusten tilastomenettelyihin. Tutkimusten julkaisun jälkeen EFSAssa päätimme arvioida tutkimuksen uudelleen. Olemme työskennelleet sisäisesti asiantuntijoiden kanssa, EFSAssa myös, mutta myöskin ulkoisten tilastotieteilijä asiantuntijoiden kanssa tartaaksemme GMO-paneelille arvion tutkimuksen tuloksista. Olemme vertailleet käytet, kahta käytettyä tilastomenetelmää toista, jota EFSA käytti, ja toista, jota käytettiin tässä ver- vertaisarvioidussa journaalissa, vaikka tunnustimme, että tämä ulkoinen tutkimus oli relevantti. Ja siinä tarvittiin hyvää metodologiaa, mutta me indikoimme, että sillä ei ollut vaikutusta riskinarviointimme tulokseen, koska kahden tut- tilastomenetelmän antamat biologiset erot eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Keskustelu on tekninen pyydänpä anteeksi, mutta EFSA saamme pelkää haastamista. Tarkastelemme uutta tieteellistä näyttöä Meille koskaan peränneet sanoa, että joidenkin tuotteiden tapauksessa jotain pitkään käytetty Euroopassa. Niihin liitty, kun niin liittyvältä tietoa on tullut, me olemme olleet valmiita arvioimaan tuotteen asemaa uudestaan. Tämä liittyy esimerkiksi johonkin ruoan lisäaineisiin ja makuaineisiin. Joten seuranta ja valvonta on ympäristöriskien arvonnan kannalta tärkeää. Tämä pitäisi panostaa yhä enemmän tulevaisuudessa. Tämä ei ole EPSOn tehtävä. Tämä seurantajärjestelmän luominen, mutta meidän tehtävämme on kiinnittää riskinhallitsijan huomiota tähän. Näin olemme sen tahtiin tehneet. Ja LN 62 on tär- hyvä esimerkki. Olemme painottaneet jatkuvasti siitä, että tuotetta pitää valvoa. Ja sitten mainitsitte NK, 602 joka on esimerkiksi kasvintorjunta-aine resis resistentti. Ja pahoittelitte, että me järjestelmällisesti pyytäneet hakijalta 60 päivän tutkimuksia. Olemme päivittäneet riskinarvion metodologia tässä, tässä suhteessa. Olemme huolellisesti kuvanneet ja milloin on meistä tärkeää pyytää 90 päivän tutkimus GMOiden suhteen. En nyt tässä kuvaa yksityiskohtaisemmin kriteereitä, Mutta emme suosittele tätä systemaattisesti GMOille. Ja tämä on kansainvälisten suuntaviivojen mukaista, erityisesti OECDn suuntaviivojen mukaista. Kasvintorjunta-aineiden toleranssin suhteen yksi tärkeä suosituksemme. Tässä emme pyri pakoilemaan riskin arviointia, mutta Tämä markkinoille pääsyn jälkeinen seuranta on erityisen tärkeää. Meidän on pidettävä huolta siitä, että ympäristössä ei synny merkittävää resistenssiä. Uh, Palaan mielellämme kysymyksiin ja sen kaikkiin, kun ollaan vastannut. Ja, vielen herzlichen Dank. Niin, sydämelliset kiitokset. Tässä oli kyselykierros teille, vastasitte hyvin tyhjentävästi. Teidän virastonne on julkisuuden mielenkiinnon keskiössä, on äh, mukava kuulla, että 87 prosenttia työntekijöistä ne on tyytyväisiä ja ylpeitä äh, voidessaan tehdä työtä EFSassa, sen voi ymmärtää, on mielenkiintoista tutkia elintarvikkeita, taata turvallisuus, niin että kaikissa 27 jäsenvaltiossa voi ilman huolta mennä kauppaan ja ostaa elintarvikkeita ja voi olla varma, että ne on tutkittu hyvin, että niissä ei ole torjunta jäämiä ja että pysyy terveenä, kun niitä syö. Te saitte paljon kysymyksiä, vastasitte niihin myös hyvin tyhjentävästi ja pian sitten koordinaattorien kokouksissa päätämme, kuka on yhteyshenkilönne yhteyshenkilö teidän virastonne. Edustaja Lio Tarhan on hoitanut tähän mennessä, ehkä hän jatkaa työtään. Te kutsuitte meidät myös Parmaan kahden vuoden välein. Meidän valtuuskuntamme lähettää meidän valiokuntamme lähettää valtuuskunnan teidän luoksenne. 2010 on jälleen se aika. Toivotan teille kaikkea hyvää ja menestystä ja me tapaamme jälleen joko täällä valiokunnassa tai teidän luonanne Parmassa. Sydämelliset kiitokset siitä, että tulitte tänne. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute eher eine ziemlich kurze Sitzung äh, mit Ihrem Hyvät kollegat, meillä on äh, hyvin lyhyt kokous tänään teidän äh, hyväksynnällänne äh, ottaisimme ensin esityslistan kohdan viisi, koska siinä minä olen valmistelija, mutta minun on valitettavasti lähdettävä sitten erääseen toiseen tapahtumaan. Tässä on kyse komitologiamenettelystä. on päätöslauselmassa pyysi komissiolta antamaan, esittelemään olemassa olevia lakeja, jotta komitologian sopimuksen mukaan parlamentti voi valtuutensa, valtuuksiaan hyödyntää. Tämä Omnibus 5 paketissa komissio on esittänyt meille vielä kaksi direktiiviä, joissa pitäisi tarkistaa, ovatko meidän toimivaltuudemme, ovatko ne, kunnioitaanko tässä meidän oikeuksiamme. Yksi direktiivi koska te, äh, eläinten kauppaa ja toinen koskee äh, naudanlihaa ja naudanlihan merkintöjä. Jurihan on tässä vastuuvaliokunta ja me äh, annamme lausunnon. Minä ja sihteeristö olemme löytäneet nämä kaikki kohdat yhdeksän, jossa haluamme tämän kohdan mukaan tänne kappaleeseen, että käytetään tätä sääntelymenettelyä, joka sisältää valvonnan. Eli että parlamentti otetaan mukaan aina, kun päätöksiä tehdään. Tämä on ihan yksinkertaista, ei tähän tarvitse paljon lisätä. Tässä on nämä yhdeksän tapausta, jotka me löysimme. Huomenna juuri päättää. Ja siksi meidän on tänään tästä vielä äänestettävä, jotta se menee sinne ajoissa. Nyt minä kysyn ja muodollisesti teiltä, onko, ovatko valiokunnan jäsenet löytäneet vielä muita kohtia näistä direktiiveistä? Eivät ole. Sitten minä ehdottaisin, että me äänestämme yhtenä ryhmänä, koska tässä on kyse aina samasta asiasta. Eikö? Yksittäinkö? No hyvä. Sitten meidän on äänestettävä yksittäin. Eli tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aa, onhan täällä vastustusta vielä. Tarkistus kaksi puolesta vastaan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 laskemme. Kiitoksia. Vastaan. Tyhjää. 26 puolto ääntä ja yksi tyhjä. Kiitoksia. Hyväksytty siis. Kiitoksia. Ja nyt annan puheen johtajuuden korinille paasille kohtaa neljä varten tämänpäiväisessä esityslistassamme. Ça marche. Donc, euh, nous sommes saisis d'un... No niin, nyt on kyse sitten neuvoston päätöslauselmaesityksestä, joka koskettelee muutoksiin kaksi ja kolme tekevistä muutoksista Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelemisesta tehdystä yleissopimuksesta, OSPAR-sopimuksesta, ja kyse on hiilidioksidivirtojen varastoinnista geologisiin muodostelmiin, muodostumiin. Esittelijä on Anna Rosbach. Ja nyt me sitten annan pikapuolin puheenvuoron esittelijä Rosbachille. Hän esittelee tätä asiaa meille. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aspar. Useimmat valiokunnan jäsenet varmasti tietävät, äh, mistä on kysymys, mutta toiselle jäsenelle voin kertoa, että Osparon mekanismi, se on meriympäristö Kolis-Atlantilla, sen merialueella. Meillä on Ospar yleissopimus. Se oli 15 Euroopan yhteisen jäsenmaan äh, sopimus, yleissopimus, jossa oli siis 15 sopimuspuolta ja Tämä liittyy äh, jätteiden dumppaamiseen äh, meren ja, ja sitten tässä myöskin sitä sopimusta laajennettiin sitten 2007, jotka koskevat offshore-toimintaa. Ja 98 biodiversiteettiin liittyvä liite ja ekosysteemiin liittyvä liite hyväksyttiin, jotka liittyvät ei-polttaviin ihmisen aiheuttamiin toimintoihin, jotka vaikuttavat mereen. Ja sitten Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Hollanti, Norja, Espanja, Portugali, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia ovat sopimuspuolia. Suomi kuulostaa vähän hassulta, mutta Suomi on mukana, sillä on jotakin virtoja, jotka laskevat merialueelle ja sitten äh, on nämä Reinilla, Reinimaat mukana. Äh, liitteessä 2 ja 3 on tehty nyt muutoksia liittyen hiilidioksidivirtojen tallentamiseen maanalaisiin geologisiin muodostumiin ja siitä on nyt kysymys. Tarkoituksena on mahdollista hiilidioksidin tallentaminen OSPAR-sopimuksen alueelle. haluaisin kertoa minulle teille, että mitä enemmän minä luen tästä aiheesta, sitä enemmän kysymyksiä tästä herää. Ja mitä enemmän karttaa tarkastelee kyseessä olevalta alueelta, sitä selvempään, että keskiatlantti on äh, relevanttia tämän alueen kannalta. Tässä herää kysymys. Komissiolle, mutta ehkä osa kysymystä liittyy myöskin poliitikkojen omaan tuntoon. Kysymykset ovat, onko konkreettisia tutkimuksia seismologian ja geologian tutkimuksia, jotka liittyvät ää, äh, ää, äh, maan merenpohjan tehtävien muiden tietteiden tallentamiseen, esimerkiksi ajatellen ydinjätettä. Mitä tapahtuu, jos geologinen toiminta aiheuttaa varasto, vedenpääsyn varastoihin? Kestääkö hiilidioksidi veden paineen? Minkälaisia riskejä liittyy siihen, että varastoista vuotaa jotain? ja minkälainen vaikutus täällä, näillä vuodella olisi meriympäristöön. Ja onnettomuuksia tapahtuu, mitä tapo, me teemme. Ja kuka on vastuussa niistä laitoksista, jotka luodaan. Erityisesti jos onnettomuudet tapahtuvat kansainvälisillä vesillä. Onko meillä riskiarviota? Ja sellainen kuin atomiin ydinenergian tapauksessa tunnetaan tämä worst case scenario, pahin huono strategia skenaario. Ydinenergiaa, hiilidioksidin pumppaamiseen. Tämä ei ole tietääkseni myöskään mikään halpa prosessi. Miten työntekijöiden turvallisuus hiilidioksidin pumppaukset taataan? Onko tämä kansallinen vai EU-kysymys? hiilidioksidin maahan pumppaaminen on pikemminkin oireiden hoitamista kuin ongelman ratkaisemista. Ja tämä on minustani ongelma. Parhaimmillaan voi toivoa, että EU luo esikuva mm, sellaisen maan kuin Kiina tai Venäjä, mitä tulee hiilidioksidin tälle, tämmöiseen varastoimisen turvallisen suhteen, mutta näillä mailla ei ole vara, jos niillä ei ole varaa vastaaviin standardeihin, niin sitten heistä varsinainen ongelma sukeutuukin. Ja viimeinen kysymykseni onkin, onko tämä nyt paras, tämä ratkaisu hiilidioksidiongelmaan, vai pitäisikö meidän todellisuudessa käyttää näitä varoja, jotta löysimme jonkun keinon tämän jätteen uudelleen käyttämiseksi. Niitä siitä saataisiin uutta energiaa. Kiitos puheenvuorosta. Madame le rapporteur, je vous... Niin esittelijä, kiitän teitä tästä esityksestä ja kiitokset siitä, kun muistutitte meitä juuri tästä, miten meidän täytyy toimia vastuullisesti ja eh, myös tutkia sitä, mitä, mistä me emme tiedä. Valitettavasti tämä ei ole ainoa kysymys, josta me emme tiedä, mutta meidän täytyy Euroopan unionin kansalaisten edustajina juuri tämä asia muistaa. Kiitos, kun siitä muistutitte. Nyt antaisin puheenvuoron eri varjoesittelijöille. Rova Morkunaite ensiksi. Vous avez Olkaa hyvä. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbėjami kolegos, leiskit man pristatyti Europos liaudės partijos. Hyvät kollegat, EPP ryhmän puolesta haluaisin esitellä meidän kantamme tähän asiakirjaan. EPP-ryhmä Euroopan parlamentissa on asettanut tavoitteekseen ympäristö- ja ilmastonmuutospolitiikassa vähentää nousevaa lämpötilaa kahdella asteella. Haluamme myös vähentää ilma- Ähm, kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla. Nämä liitteet 2 ja 3 äh, Ospariin on astel, askel eteenpäin teknologisesti, kun on kyse ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten vähentämisestä. Siitä lähtien, kun sopimus allekirjoitettuin, teknologisia tapa, teknologinen edistys on mahdollistanut sen, että hiilidioksidia voidaan varastoida merenpohjaan geologisiin muodostumiin ja tällä tavoin eristää ne ilmakehästä. Toivotan tervetulleeksi tällaisen teknologisen edistyksen ja haluaisin, että Euroopan unioni ratifioi mahdollisimman pian tällaiset asiat, mutta OSPAR-sopimuksen mukaisesti ennen tällaisia toimia on tehtävä kaikki toimenpiteet, joilla voidaan ehkäistä saastumista, jolla voisi olla kielteisiä vaikutuksia meriympäristöön ja ihmisten terveyteen. On estettävä kielteiset vaikutukset meriympäristön ja ihmisten terveyteen. Minä itse tulen Liettuasta, joka on Itämeren rannalla. Tämä on ehkä Euroopan unionin pahiten saastunut meri ja minun maani, kuten naapurimaanikin, ovat erityisen tietoisia merenpohjan haitallisten aineiden vaikutuksista nyt kun halutaan rakentaa North Stream kaasuputki, ei tunnisteta sitä, että tämä rakennusprosessi saattaisi aiheuttaa suuren ympäristökatastrofin. Toivotan tervetulleeksi yritykset vähentää hiilidioksidipäästöjä ja myöskin siihen liittyvät lainsäädäntömuutokset, mutta haluaisin korostaa sitä, että meidän vastuullamme on meriympäristön suojelu. Meidän on toimittava erittäin varovasti ja huolellisesti, jotta löydämme tasapainon hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja meriympäristön suojelun välillä. Kiitoksia teitä, Marmoneita. Ja sitten herra Arsenis, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. President. Kiitos rouva puheenjohtaja. Vuosi vuodelta haluamme ymmärtää paremmin ää, luonnon ekosysteemin merkityksen ilmastonmuutoksen kannalta. Meillä on paljon ratkaisuja teknisiin ratkaisuihin, jotka voisivat auttaa vastaessa taistelussa, mutta aina käy ilmi, että teknisellä ratkaisulla on ympäristön kannalta kielteisiä vaikutuksia ja tässä me keskustelemme hiilidioksidin varastoimisesta, jota ei todellisuudessa ole testattu. Ja sillä voi olla ennakoimattomia ympäristövaikutuksia ja vaikutuksia mereen. Hollannissa ja Saksassa on ollut samanlaisia projekteja. Siellä on ollut aktiivinen kansalaisyhteiskunta, jotka suojelivat ympäristöä ennakoimattomia vaikutuksia vastaan. Ja nyt puhumme projektista Atlantilla, jossa ei kansalaisyhteiskuntaa ole. Ja silloin meidän on keskusteltava toimista, jolla estäisimme kielteiset vaikutukset. Meidän on arvioitava tämän projektin vaikutukset biodiversiteettiin, mutta myös tällaisten aineiden kumulatiiviset vaikutukset biodiversiteettiin. Tässä sitten vain kustannukset on kustannu, alhaisimpia, kustannuksista alhaisimpia keinoja ilmaston muutoksen vasta setämiä Ja Kööpenhaminassa tässä kuussa meitä kritisoidaan siitä, että emme ryhdy riittäviin toimiin, jotta tarvitaan hiilettömään yhteiskuntaan siirtymiseksi ja tarvitaan riittävät, kan, riittävät kannustimet energiankäytön vähentämiseksi. Meidän on pidettävä huoli siitä, että tämä projekti ei anna väärää viestiä. Ettei tätä projektia käytä insentiivinä olla vähentämättä hiilidioksidipäästöjä. Kiitos. Merci, Chris. Kiitoksia. Sitten Chris Davis. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olin esittelijä, joka vei hiilidioksidin geologisen varastoinnin direktiivin läpi parlamentin viime vuonna, ja jotkut näistä argumenteista toistavat niitä argumentteja, joita meillä oli viime vuonna. prioriteetti, joka on yhdistettävä tämän teknologian kehittämiseen, on sama. 25 prosenttia kaikista EUn hiilidioksidipäästöistä tulevat hiilestä. Jos siihen lisää muita sähköntuotannon lähteitä, fossiilisia polttoaineita, kaasua ja öljy, niin noin 40 prosenttia kaikista päästöistä, jotka tuotetaan Euroopassa, voitaisiin käsitellä tämän teknologian kautta. Kuulimme Kiinasta, että siellä uusiutuvien energiamuotojen käyttö on lisääntynyt huomattavasti, mutta se ei ole laisinkaan niin suuri kuin hiili hiilen käytön lisääntyminen. Uusia hiilivoimaloita rakennetaan siellä joka päivä. Ja eh, kansainvälinen energiajärjestö arvioi, että hiilen käyttö tulee lisääntymään 60 prosentilla seuraavan parin vuosikymmenen aikana. Mitä enemmän investoimme, mitä investoimmekaan uusiutuviin energiamuotoihin ja ydinvoimaan, niin on varsin epätodennäköistä, että pystymme käsittelemään näitä eh, fossiilisten polttoaineiden päästöjä ilman eh, hiilidioksidin varastointia. Kaikkia näitä osia on on kyllä testattu eri laitteissa, mutta niitä ei ole koskaan laitettu yhteen. Edistystä on tapahtunut. Viime torstaina komissio antoi suosituksensa puolesta tusinasta uudesta hankkeesta, jota rahoitetaan talouden elvyttämisohjelmasta. Siihen kuuluu laitoksia, jotka saavat 180 eh, miljoonaa euroa EU-tukea yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Espanjassa, Saksassa ja tietääkseni Italiassa. Ja lokakuun loppuun mennessä komissio ja neuvosto toivottavasti pääsevät yhteisymmärrykseen siitä, miten käyttää seuraavaa eh, mahdollista suurta tukisummaa, jonka parlamentti on mahdollistanut viime vuonna kun päätimme, että osa päästökauppojen tuloista käytettäisiin tällaisiin tutkintahankkeisiin mahdollisesti noin 6 miljardia euroa. Toivottavasti tästä paketista päätetään loppuun mennessä niin, että nämä hankkeet voivat edistyä. Esittelijä otti esiin muutamia mielenkiintoisia kysymyksiä. Mutta meidän on muistettava, että meillä on tässä direktiivi Euroopan unionissa – joka sanoo, että kun varastointipaikka saa luvan, niin meidän on varmistettava, että sieltä ei synny päästöjä. sille ei voi antaa lupaa, jos sieltä voi päästöjä syntyä. Ja meidän on myös varmistettava pitkän tähtäimen kestävyys. Minun se, mistä haluaisin saada selvityksiä komissiolta, on hyvä. Me puhumme Koillis-Atlantista me olemme äh, kaukana Euroopan unionin ulkopuolella. Miten vastuukysymykset ratkaistaan tässä asiassa? Minä en ole aivan selvillä siitä, miten voimme varmistaa, että meidän lainsäädännömme määräyksiä äh, noudatetaan siellä syvällä merenpohjalla. Lopuksi voin vain sanoa, että tämä ehdotus tässä sen tarkoituksena on ainoastaan varmistaa, että meillä on harmoniaa eurooppalaisten sääntöjen ja OSPARin sääntöjen välillä. On tärkeää varmistaa, että samat turvalausekkeet, jotka löytyvät meidän lainsäädännöstämme, löytyvät myös OSPAR-yleissopimuksesta, mutta on myös tärkeää, että tämä teknologia siirtyy laboratoriovaiheesta todelliseen testausvaiheeseen. On sanottu täällä, että se on vähän niin kuin kaivettaisiin jätteitä maaperään. No, hiilidioksidia syntyy luonnollisesti. Jos esimerkiksi porataan öljyä, niin välillä löytyy hiilidioksidia. Se on luonnollinen jäte. Se ei ole mielestäni mikään pitkän tähtäimen ratkaisu, mutta meidän on kehitettävä tämä teknologia mahdollisimman pian, jos haluamme selvitä tästä ilmaston lämpenemisongelmasta on mielestäni paljon parempi, että laitamme hiilidioksidin syvälle kilometrejä merenpohjan alapuolelle, jossa se mahdollisesti jopa kovettuu ja jää, jää lopullisesti, kuin että se menee ilmakehään ja aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, joka vaikeuttaa tulevia sukupolvien elämää. Kiitoksia Chris Davis ja sitten Rova Dubra. Thank you very much. Kiitos. Sotaudun myötätunnolla moniin kysymyksiin, joita edelliset puhujat ovat ottaneet esille. Ja varjoesittelijänä ollessani liittyen tänään puheen olleeseen direktiiviin – sitten nämä samat kysymykset tiukasti muotoiltuna. On erittäin tärkeää pitää huolta siitä, mitä Chris Davis otti esille puheensa viimeisessä osassa tämän läpikäytyäni direktiivin hyväksymisen jälkeen, jos tämän päivän lainsäädäntö on mahdollistavaa lainsäädäntöä. josta mahdollistaa direktiivimme yleissopimukseen liittämiseen, silloin täytyy tehdä ehdottomasti huolta siitä, että viime vuonna äänestetty direktiivi, kaikki tur- ne turvalausukkeineen tämän kädenvänän jälkeen – meidän ei pidä sitten menettää tuota kaikkea OSPAR yleissopimuksessa tässä alla ulottua EUn ulkopuolelle. Ja jos tavoitteena on sen sitä huolenpitäminen, että äänestyksen tulos tulee mukaan, niin sitten meidän täytyy seurata tiukasti vastuukysymyksissä, turvallisuuskysymyksissä hyväksyttyä direktiiviä. Ja halusin myös selkoa tässä prosessin edetessä, miten tuota jotain. Je vous remercie de votre intervention. Kiitokset tästä. Nyt meillä on myös Schnellhartin puheenvuoropyyntö. Ja, vielen Dank, Frau... Niin, paljon kiitoksia puheenjohtajat, naiset ja herrat. Uskoakseni viime kaudella me käsittelimme hyvin intensiivisesti hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Ja Chris Davis hän tämän sanoi jo. Me teimme silloin päätöksen, joka oli kyllä hyvin tarkoitushakuinen. Minä olin alun perin hyvin kielteinen tätä uutta teknologiaa ko- kohtaan, mutta keskusteluthan osoittivat erään asian. Jos me haluamme voittaa ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun, niin meidän on hyväksyttävä hiilidioksidin varastointi ja talteenotto. Meidän on löydettävä sellaisia metodeja ja tekniikoita, joilla estetään hiilidioksidin pääsy ilmakehään. Ja jos meidän on tunnustettava se, että hiili tulee seuraavan 30 vuoden aikana olemaan yksi tärkeimmistä energialähteistä, niin me voimme ainoastaan tehdä sen päätöksen, että sammutamme valot tai sitten löydämme sääntöjä ja välineitä, joilla hiilidioksidi voidaan poistaa uudella tavalla. Ja mehän olemme erittäin hyvällä tiellä. Minä tulen Saksasta. Minun ö, osavaltiossani Wagenfight tekee tällä hetkellä ö, testihanketta, jossa tätä teknologiaa toteutetaan, sitä siis jo käytetään. Tietenkin kyse on myös vielä kustannuksista tällä hetkellä, mutta se mitä minä siellä olen nähnyt, mielestäni osoittaa, että tämä teknologia on hyvin edistynyttä. Eihän hiilidioksidia sinne viedä kaasuna, sehän nesteytetään eh, ja sitten se pumpataan näihin eh, muodostelmiin. Ja jos haluamme tätä edistää, niin silloin nämä muutokset on myös otettava mukaan liitteisiin kaksi ja kolme. Ja meidän on varmistettava se, että tätä mahdollisuutta voidaan käyttää. Milloin tämä sitten toteutetaan, sitä emme voi tietää, mutta jos me tänään pitkään keskustelemme ja hylkäämme tämän, niin sitten koko tämä mahdollisuus lykkääntyy. Meidän täytyy hyödyntää kaikki mahdollisuudet hiilidioksidin vähentämiseksi, mutta sitten tämä mahdollisuus lykkääntyy ja meidän täytyy vastuullisesti keskustella tästä ja hyväksyä tämä muutos loppujen lopuksi. Kiitoksia sitten herra Prodi. Grazie. Kiitoksia. Meillä oli jo viime kaudella mahdollisuus keskustella laajasti tästä teknologiasta. Minä uskon, että se ei ole ratkaisu juuri siksi, että noin kolmas osa tuotetusta energiasta olisi käytettävä hiilidioksidin erottamiseen, puristamiseen ja varastoimiseen. Ja kysehän on eräänlaisesta kaatopaikasta, jota sovelletaan asiaan, joka meidän on heitettävä pois, koska emme tiedä, miten sitä käyttää. Joten minusta tuntuu, että tämä teknologia kyllä tulee etenemään. En, minulle ei sovi laisinkaan tämä ajatus, että antaisimme rahoitusta, koska rahoituksen pitäisi tulla päästökauppajärjestelmästä. On katsottava, voitaisiinko tätä hyödyntää, koska pitkällä tähtäimellä uusiutuvia energiamuotoja pitäisi soveltaa. Sitä paitsi on olemassa hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, joka ei ole tällaista kaatopaikkatyyppistä, vaan jossa hyödynnetään eh, hiilidioksidia. Se on eh, nimittäin ähm, kasvihiili, jota voidaan sekoittaa maaperään, joka parantaa maaperän hedelmällisyyttä. Ja tällä tavoin voidaan aktiivisesti talteen ottaa hiilidioksidia. Ja tätä pitäisi hyödyntää paljon laajemmin. Ja sitä pitäisi myös edistää enemmän, koska tämä on teknologia, jossa hyödynnetään aktiivisesti eh, hiilidioksidia myönteisiin tarkoitusperiin, eikä ainoastaan varastoida sitä johonkin kaatopaikalle. Kiitoksia, herra Prodi. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin annan takaisin puheenvuoron esittelijälle. Anteeksi, anteeksi. Varmaan komission edustajalle ensiksi puheenvuoro. Komissio, olkaa hyvä. Herra Karos Berosso Garcia, olkaa hyvä. Thank you. Uh, in fact, it's Scott Brockett from DG Environment of the European Commission. Olen komissiosta ja vastaan johonkin estettyihin näkökohtiin. Uh, hiilidioksidin varastointia on pidetty ilmastonmuutoksen vastaista toimenpiteenä, mutta ympäristö- ja terveysvaikutukset ovat erittäin tärkeitä. Kysymys on, että otetaanko tässä jotain uusia asioita esille verrattuna siihen, kun direktiivi 2093 hyväksyttiin komission ja äh, neuvoston ja parlamentin taholta. Meidän mielestä ei. Direktiivi luo robustin oikeudelliseen kehikkoon hiilidioksidin talteenottamisen säätelemiseksi, kuten Chris Davis totesi, varastointiin voidaan ryhtyä vasta kun vuotoa ei tapahdu ja ihmis ää, vaarassa. Jos vuotoa tapahtuu analyysien vastaisesti useampia korjaavia toimenpiteitä pitää tehdä direktiivin mukaisesti mukaan lukien toimenpiteet vuodon torjuminen ja ympäristövastuujärjestelmän mukaisiin toimenpiteen ryhtyä ja hiilikaupajärjestelmä kiintiötä pienennetään vuoden mukaan, määrän mukaisesti. Ne ovat robustia sääntöjä, jokainen jäsenvaltio joutuu niitä noudattamaan OSPARin puitteissa. Useimmat OSPARin sopimusosapuolet ovat yhteisön jäseniä, ne, jotka eivät ole ja joilla on rannikkovesiä, ovat etäran että meillä selkeä vasta sitä Euroopan talousalio tulee ottamaan tämän direktiivin osaksi EU-sopimusta. Kysymys on siis, onko tässä kesäkuussa hyväksytyt säätelykeinot riittävätkö ne hiilidioksidin varastointiin. Me sanomme, että näin on. ja CCS-direktiivin Sovellusala liittyen, kuten Chris Davis otti jo sille, tämä so- direktiivi päätee alueen vesiin myöskin taloudellisiin vyöhykkeisiin, jotka ovat 200 kilometriä jäsenvaltioiden rannikosta, mutta tämä pätee myöskin jäsenvaltioiden mannerlaattaan. Joten tämä kattaa kaikki Pohjanmeren alueet, jotka ovat taloudellisesti mahdollisia hiilidioksidin tallennuspaikkoja. Ja sitten testaamiseen liittyen Chris Davison on Käytän sen teknologiasta vähän esimerkkejä, mutta yksi parhaista, mikä meillä on, on meren pohjan alla tehty norjalainen Slaminor-projekti, jossa, jossa vuonna on 100 miljoonaa tonnia – hiilidioksidia tallennettuja mitään kielteisiä ympäristö- tai, tai ihmisen terveydelle kielteisiä vaikutuksia tuosta ei ole ollut. Meillä on myöskin eurooppalainen elvytysohjelma, joka rahoittaa äh, demonstraatioprojekteja ja myöskin kiintiötä, hiilikiintiötä, kiintiöllä mahdollistaa demonstraatioprojekteja. Lopuksi sen kansainvälistä kontekstista, jonka osaamme pitoittavat esille. Kuten Chris Davis ja muut ovat todenneet, on mahdotonta mieltä, miten ilmastonmuutostavoitteet voidaan saavuttaa puuttumatta merkittävien energiaa käyttävien kehitysmaiden hiilen käyttö. Kiina ja Intia siis mukaan lukien ja hiilidioksidin varastointi on tärkeä osa kasvavasta strategiaa. Se, että meillä on mahdollistava lainsäädäntö, jossa on näin vankkat suojatoimenpiteet, on kansainvälisen toteuttamisen kannalta tärkeää. Ja Kööpenhaminan näyttelyssä tulemme esittämään tämän kantamme. Je vous remercie. Je pense donc que... Kiitoksia komission edustajalle. Nyt sitten Peruskar, sinä ei varmaankaan halua käyttää puheenvuoroa komissiosta enää, joten annan sitten puheenvuoron Rouva Rosbahtille eh, esittelijälle. Kiitoksia kaikille myönteistä kommenteista liittyen tämän projektiin, mutta Ja mm, minä, minun no omatkin tietoni tässä kasvavat. Minä oli vähän yllättävää, että Atlantin koillinen osa. Minä tulen Tanskasta meren ääreltä ja mistä on erittäin kummallista saada tietää, että koillinen Atlantin osa ulottuu Grönlannin itärannikollekin. lähes Pohjois-Navalla ja alas Gibraltarille. Tätä en tiennyt pakko myöntää. Ja totta, kuten EPP-kollegamme sanoivat, Itämeri on erittäin uh, ah, altissa asemassa. Ja mitä pohjoisempaan merellä menee. Generelt er det jo rigtigt, og jeg tror, vi er enige om, at jeg håber i hvert fald alle vil kunne stemme for disse ændringer. Toivottavasti voitte kannattaa tarkistusehdotuksemme, sillä Eurooppa tarvitsee kestävän ratkaisun ympäristöongelmiin äänestää hideoksi ongelmiin. Mutta tämä on vain osa ongelmaa tämä merenpohjalle tallentaminen. Ja sitten seuraava mietintö, joka liittyy Kaakos-Atlanttiin, niin sen suhteen tämä on hyvä pohjakeskustelu, mitä me aiomme pitkällä aikavälillä tehdä hiilidioksidiongelman ratkaisemaksi niin, että asiasta vaan ei puhuta, vaan löydetään jotain realistisia toimia ettei meillä olisi ainoastaan toivomuslistoja. Että meillä on realistisia toimia, joita voidaan hyödyntää ja muuttuvat toiminnaksi. Sitä toivoisin puolestani. Merci, madame la rapporteure. Kiitoksia esittelijälle. Hyvät kollegat, meillä on nyt ollut tässä oikein mainiota keskustelua. Ja muistutan teille nyt tuosta, että 9. päivä lokakuuhun mennessä teidän täytyy jättää tarkistukset ja Envissä asiasta äänetään sitten 3-5. päivä marraskuuta ja äänestys täysistunnossa tulee sitten marraskuussa eteen tai joulukuussa tänä vuonna. No niin, nyt minä kiitän teitä kokouksesta ja päätän kokouksen.